yhteydessä, ellei kukaan asia vastusta, nämä nimitykset katsotaan hyväksytyiksi. Rouva Angelika Wertman on ilmoittanut, että hän on liittynyt ALTER-ryhmään. Kansainvälisen kaupan valiokunta on hyväksynyt korjauksen Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin. Työjärjestyksen artiklan 216 kohta 4 mukaisesti tämä korjaus katsotaan hyväksytyksi